Nyt siirrymme sitten esityslistalle. Esityslista luonnos on hyväksytty puheenjohtajakokouksessa 11. kesäkuuta ja teille on jaettu tämä esityslistaluonnos. Oikeudellisten asioiden valiokunta on hyväksynyt kaksi mietintöä A8 150 Ferreira ja A8 0192 2015 150 Zviefka ja säännön 9 kohdan 8 mukaisesti työjärjestyksestä näistä mietinnöistä äänestetään tänään. Sitten mitä tulee neuvoston ja komission julkilausumiin koskien 25.–26. kesäkuuta järjestettävään neuvoston kokoukseen, vihreät on pyyntänyt, että sen sijaan, että jokaisesta poliittisesta ryhmästä puhuu yksi henkilö, käytäisinkin täysimittaista ja syvällistä keskustelua. Eli vihreät siis haluavat, että ei, eivät puhuisi ainoastaan poliittisten ryhmien puheenjohtajat, vaan että kävisimme keskustelussa on mukana enemmän parlamenttiin jäseniä. Eli suullinen kysymys, joka liittyy kasvu- ja vakaussopimuksen läpinäkyvyyteen ja soveltamiseen, lykätään sitten sitten äänestysten jälkeen kello puoli yhdeksään. Ja seuraavaksi edustaja Lambert saa esittää ryhmänsä nimissä tämän pyynnön. Kiitos, meillä on ilo esitellä esitys, joka oikeutus on yksinkertainen. Me tiedämme, että Euroopan unioni ja erityisesti euroalue elää ratkaisevia hetkiä tulevaisuutensa kannalta ja arvioimme, että ottaa huomioon tällainen aihe tällaisessa istunnossa, jossa hyväksytään Junckerin investointisuunnitelma keskustellaan Euroopan taloushallintaan tulevaisuudesta perusmietinnössä. Tämä esityslista oikeuttaa, että, että herra Weber, me tiedämme, hän on sitä vähän tyhjää, mutta kyllä täällä on enemmän täynnä riviit. Me haluamme, että tässä istunto näyttää roolinsa keskustelussa, joka on kriittinen Euroopan unionille. Kiitos. Grazie, Kiitoksia. Ja sitten edustaja Zimmer haluaa puhua tästä ehdotuksesta. Zimmer, olkaa hyvä. Ja, ich möchte im Namen meiner Fraktion. Haluaisin ryhmäni nimissä vihreinen esittämää ehdotusta tukea. Minusta on tärkeää, että nimenomaan tässä keskustelussa ja tässä tilanteessa, jossa olemme, se keskustelu, jota parlamentissa käydään, että sitä ei vähennetä ja kutisteta vain tällaiseksi puheenjohtajan tai yhden puhujan keskusteluksi. Me tarvitsemme enemmän keskustelua, se olisi demokraattinen merkki ja se olisi myös merkki siitä, että me otamme tämän keskustelun vakavasti, kun annamme myös muille edustajille mahdollisuuden puhua tästä asiasta. Haluaako joku vastustaa tätä Lambertsin ehdotusta? Kukaan ei halua siis vastustaa tätä. Eli nyt äänestämme sitten edustaja Lambertsin ehdotuksesta. Jos se hyväksytään, niin sitten käymme pidempää keskustelua. Hetkinen. Siis jos tämä hyväksytään, niin sitten käydään syvällisempää keskustelua ja käymme tätä keskustelua kello 20.30. Jos taas ei hyväksytä Lambertsin ehdotusta, niin silloin keskustelu rajoittuu ainoastaan poliittisten ryhmien puheenjohtajien puheenvuoroihin. Eli kuka tukee edustaja Lambertsin puheen ehdotusta? Kuka vastustaa? Kuka äänestää tyhjää? Ehdotus on selvästi hylätty. Siis se oli ihan selvä tulos, mutta voimme tietysti tarkistaa tämä, mutta se oli kyllä ihan silmin nähtävä tulos. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Eli tämän äänestyksen jälkeen esityslista pysyy ennallaan. Sitten siirrymme